olen kuullut, että kaksi Saharov-palkinnon voittajaa, Denis Nogel ja Nadia Murad, ovat nyt voittaneet rauhan Nobelin palkinnon ja se on erinomaista työtä meidän valiokuntamme kannalta. Se korostaa siis meidän tekemäämme työtä, mutta toisaalta myös korostaa sitä viestiä, että haluamme ää, panna pisteen naisten kokemalle väkivallalle. Mutta nyt mennään äänestämään. Katsotaanpas nyt, missä ollaan. Me olemme kohdassa 15 esityslistassa. Digitalisaatio, kehitystä, edistävä digitalisaatio, köyhyyden vähentäminen teknologian avulla. Annan esittelijälle kohta puheenvuoron, mutta sitä ennen testataan laitteet. Painakaapa nappia. Painakaa mitä tahansa nappia, katsotaan toimiiko äänestysjärjestelmä. 18 korttia, ei kovin monta. Vain 15 on äänestänyt, 16, ai 20. 17 on äänestänyt, kuka ei ole vielä äänestänyt. Lisäkortteja tänne nyt laitetaan. Mutta vain 19 äänestää. Joku on laittanut vahingossa kortin sisään, mutta ei äänestä. Tarkistakaa, että kone toimii. Tarkistakaa, että kone toimii. Okay, it's 22 in, 22 votes, all the machines are... Eli kaikki laitteet toimivat, kiitoksia kovasti. Okay. Kuten sanottu, olemme kohdassa 15 kehitystä edistävä digitalisaatio, köyhyyden vähentäminen teknologian avulla. Erittäin tärkeää mietintö Venta on esitteli omaloita mietintö. Haluatko käyttää puheenvuoron? Venta vastaa, että en halua. Selvä. So. No, odotelkaa vielä hetki. Okay, I think all the votes are working. No niin, kaikki äh, äänestyslaitteet näyttävät toimivan. EPPllä on kahdeksan ääntä. Eli haluaako Venta sanoa jotain? Tiedän, että tähän äh, on mennyt paljon hikeä. Paljon on tehty tätä kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten uusi kompromissi 6a. Kaikki lienevät siitä yhtä mieltä, tai kaikki näkevät sen puolesta. Eli uusi kompromissi 6a vastaan tyhjää tarkistetaan 6a. äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seitsemän kompromissi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta. A, anteeksi, anteeksi, puheenjohtaja sanoo 58, siitä erillinen äänestys puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 5.8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 891 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 in 10 kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 97. Ai, anteeksi, anteeksi, se raukesi. Juju, raukesi. 97 raukesi. Mennään seuraavaan 99 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 99, äänestys alkaa. Terässä sinä hiukan hämmäsit minua. Äänestys päättyy. Suuri enemmistö äänesti puolesta. 100. Tarkistus 100. Puolesta vastaan. Tarkistetaan tämäkin. Äänestys alkaa. Nyt on vähän eri juttu kuin äsken. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 112 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 13 ja 12 vastaan. 114 on seuraava puolesta. 114 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 115 puolesta vastaan Tarkistetaan 115 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 17. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 119. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 110 puolesta vastaan tarkistetaan 110. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 2, 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 2, 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 2, 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 3, 1 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 1, 3, 2 puolesta Siis 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Se oli 134. Sitten mennään niin sanottiin sitaatteihin. 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt mennään johdatusakappaleisiin. Kolme puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä kolmonen. Äänestys alkaa. Minusta nähen se hylättiin, mutta tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty oli. Kompromissi 19 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Neljä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Viisi puolesta. Vastaan. Tarkistetaan vitonen. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan kymppi. Äänestys alkaa. Has everybody voted? Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. It's carried. Amendment 11. 11 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 12 puolesta. Tarkistetaan 12. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Aika tiukka tulos. 12 hyväksyttiin täpärästi. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan. Tarkistetaan 14 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta va- tarkistetaan 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 2-2 puolesta. Tarkistetaan 2-2kin. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 2-3 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 2-4 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan 2-4. Äänestys alkaa. Minusta se hylättiin kyllä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se oli hylätty. Hyvät kollegat, meiltä jäi yksi väliin, yhdeksän, tarkistus yhdeksän, se jäi väliin. Miltä sivulta se löytyykään? Kahdeksan, sivulta kahdeksan, tarkistus yhdeksän, se oli harmaalla. Eli yhdeksän puolesta vastaan. Tarkistetaan. Koneäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten loppuäänestykseen. Loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Has every... Ovatko kaikki äänestäneet? Nyt äänestys päättyy. Hyväksytty. Suuri enemmistö olisi tämän puolesta 19 puolesta. Yksi vastaan viisi tyhjää. Onnittelut. Bogdan, saat puheenvuoron. I only forgotten to say thank you very much. Unohdin äh, vain sanoa sen, että kiitoksia äh, kovasti kaikille äh, tukijoukolle tässä oli paljon aika monimutkaisia seikkoja. Täällä tuki ja puoli korvaamaton. Kiitoksia kovasti teit töitä ja kompromissejakin tuli. Kiitos niistä. Mennään seuraavaan mietintöön. Se on kohta 16. Kyse on EUn kehitysavun avusta koulutuksen alalla tärkeä aihe. Kuten tänään kuulimme, niin rahaa, raho, rahoitusta leikataan – ja Vincent Peijon on esittelijä. Haluatteko sanoa Vincent jotain? Oui, merci beaucoup. Kiitoksia kovasti ihan lyhyesti. Vain haluan äh, kiittää kollegoita, jotka ovat tehneet erittäin hyvää yhteistyötä kanssani ja ovat painottaneet mietinnön painopisteitä. Lopputulos on oikein tyydyttävä. Haluan myös kiittää sihteeristöä, valiokunnan sihteeristöä ja ryhmän ää, sihteeristöä. On ollut ilo tehdä yhteistyötä kanssanne. Ja haluan toki kiittää kaikkia parlamentaarikkoja, jotka ovat osallistuneet tähän. Tässähän Tehän, tehän puheenjohtaja, muistatte, että rahoitus menee jatkuvasti alaspäin, leikkauksia tulee ja meidän täytyy myös pohtia metodeja koulutuksen, sitä koulutusta, jota haluamme tukea. Me haluamme tietysti tukea peruskoulutusta, ja haluamme suosia kaikkein heikoimmassa jamassa olevia maita toki. Emme halua mitään koulutuksen markkinaistamista, vaan haluamme, että kaikki saavat hyvän tulevaisuuden. Kiitoksia kovasti Vansa. Mennään äänestämään jälleen kerran. Meillä on tehty paljon työtä kompromissien parissa. Aloitetaan kompromissista yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40, äh, kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 49 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Aa, pitää tarkistaa tämä 49 48. Tarkistetaan. Is open. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 18 puolesta 7 vastaan. 51 ja 52 ovat seuraavia, ne ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. 51 ja 52 äänestys alkaa. Uskoakseni hyväksyttiin. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 18 puolesta 7 vastaan. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 raukeaa. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 on seuraava puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 109. Äänestys alkaa. 109. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromi... Ei, anteeksi. Tarkistus 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tarkistetaan yhdeksikköäänestys alkaa. Eikö ihan selvähän se oli. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hylätty oli. Anteeksi kollegat. 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2, 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14, anteeksi, ne, tarkistus 14. Puo... 22 juuri tehtiin. Se hyväksyttiin. Kompromissi 22 hyväksyttiin. Sitten tarkistus 14. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitaatit 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 4 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 6 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme koko mietinnöstä näin muutettuna nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suuri enemmistö äänesti puolesta 25, puolesta ei, kun yhtään vasta ääntä yksi tyhjävään saa onnittelut. Kuten sanoit, niin tästä on vielä hyötyä, kun keskustelemme varainkäytöstä koulutukseen. Kiitoksia kovasti. Emmekä unohda tätä myöskään seuraavissa keskusteluissamme, kun puhutaan MFFstä. Pitää saada nimittäin rahakin tämän toteuttamiseen. Seuraavaksi kohta 17. VTO, tie eteenpäin. DV laatii lausunnon Inta-valiokunnalle. Esittelijä on Lola Sanchez. Lola, haluatko sanoa jotakin? Et. Suoraan äänestämään sitten. Karamaniskin on takaisin. Tarkistus yksi. Puolesta. Va- no, tarkistetaan ykkönen. Koneäänestyksen äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Amendment, um, fourth, amendment 13. 13 raukeaa. 15. Ei kun 14. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tarkistetaan 15. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan. Tarkistetaan kakkonen. Äänestys alkaa. Has everybody... Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 15 versus 11. Sitten 16 viimeinen lause. Sitten täytyy äänestää erikseen puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 26 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan 26 ja äänestys alkaa. Minusta nähden hyväksyttiin. 26. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 27 puolesta vastaan Tarkistetaan 27. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 17 versus 9. 29 puolesta vastaan. Mm-hmm. Tarkistetaan 29. Äänestys alkaa. The vote's closed. Hyväksytty. 30 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tämäkin. 30 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sama enemmistö. Hyväksytty. 32 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten täytyy äänestää vielä erikseen. Tarkistuksen 34 viimeisestä lauseesta puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 41 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty ei kun tarkistetaan, 41 tarkistetaan, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty, sama suuri enemmistö. 4-2 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 4-3 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 44 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Neljä viisi puolesta vastaan. Ta- haluatteko, että tarkistetaan neljä vitonen? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni. No, tarkistetaan, tarkistetaan. Kompromissi 4. Mielestäni se hyväksyttiin. Äänestys päättyy. Kyllä. Hyväksytty. Kannatti tarkistaa. 5-5. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 5-8. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. No tarkistetaan. 5-8. Äänestys alkaa. Minusta se hylättiin. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 5, 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5, 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5, 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestämme lausunnosta näin muutettuna. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14 puolesta kaksi vastaan 10 tyhjää. Kiitoksia kovasti Lola Sanchezille. No niin, se siitä äänestyksestä. Sitten on vielä yksi äänestys. Hyvin tärkeä MFFstä. Kohta 18. Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021-2027. Tämä on meidän lausuntomme. Kai tämä oli budjettivaliokunnalle. No ainakin muistiinpanoissani sanotaan niin. Esittelijä, Eliana, haluatko sanoa jotain ennen kuin äänestetään? Okay, we can go straight to the vote. So, Amendment 1. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Amendment. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Kymmenen puolesta. Vastaan. Tarkistetaan kymppi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 16 versus 10 ei yhtään tyhjää. Kolme. Eikö sehän hyväksyttiin? Vai raukesiko se? Siis kymmenen. Hyväksyttiin, joten tämä raukeaa. Aha, okei. Okay. äänestys tarkistuksesta kolme. Äänestys alkaa. äänestys Vihreät pyysivät sitä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 5 puolesta 21 vastaan. Eikä yhtään tyhjää. 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 6 raukeaa. Kahdeksikosta pitää äänestää. Äänestetään puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Kahdeksikko äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 19 puolesta 7 vastaan. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 12 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan 12 äänestys alkaa. Kai se hylättiin, mutta tarkistetaan äänestys päättyy. Hylätty oli. 6 puolesta 13 vastaan 7 tyhjää. 13 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 13kin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14 puolesta, va, 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Anteeksi, hyväksytty, hyväksytty. 22 hyväksyttiin. 23 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 23. Äänestys alkaa. Kai se hyväksyttiin. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 24. Äänestys alkaa. Kai sekin hyväksyttiin. Äänestys päättyy. 15 puolesta 10 vastaan. 25. 25 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. <laughs> Tarkistetaan 25. The vote's closed. Äänestys päättyy. Aivan oikein. 13 vastaan ja 12 puolesta. Teresa ihan oikein, että tämä tarkistettiin. Kaikki eivät laita kättä kunnolla pystyyn, eikä siis nähnyt. Tämä siis hylättiin. Ja kompromissi kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa ja näin pääsimme tarkistukseen 38 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan vielä. Äänestys alkaa. Täällä ihmisillä oli kädet ylhäällä kaikista syistä, erilaisista syistä, enpä tiedä mistä. Ovatko kaikki nyt äänestäneet? Äänestys päättyy ja hylätty 15.9. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 39 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan, 39 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 13, 12 se oli täpärä 40 puolesta vastaan. Tarkistetaan vielä 40. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 10, 41 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan vielä. Tarkistetaan 41. Äänestys alkaa. Ilmeisesti hyväksytty. Äänestys päättyy. Kyllä, 10, 42 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 44, 45 ja 46. Saman sisältöisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48, 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta, 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tarkistetaan vielä 51. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 15.10 hyväksytty, 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja nyt sitten äänestämme koko ehdotuksesta äänestyksellä äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 21 puolesta, yksi vastaan ja kolme tyhjää ääntä. Onneksi olkoon Selianalle tehdystä työstä. Kiitos oikein paljon. Tämä oli tärkeää. Nyt pitää analysoida se, mistä tässä on oikein äänestetty. Täällä puhutaan vielä MMF-budjettiasioista, eli pitää kertoa, miten tämä nyt meni. Kiitos. That conclude. Näin saammekin äänestysosion loppuun vietyä. Ne, jotka eivät täältä poistua, poistukoon hiljaisuuden vallitessa. Kiitos. Okay, colleagues. Niin kollegat, näin menemme sitten kohtiin 19 ja 20 ja kyseessä on yhteistyösopimus Euroopan unionin ja Afganistanin islamilaisen tasavallan välillä kumppanis- ja kehitysyhteistyösopimus. Tässä valmistelijana on Frank Engel ja Kyseessä on kuulumismenettely ja tässä on myös päätöslauselma, joka koskee tätä CAPD, eli yhteistyösopimusta EUn ja Afganistanin välillä. Ja tässä on edustaja Foitega Afetista asiasta vastaava henkilö. 2017 allekirjoitettiin tämä sopimus Afganistanin kanssa ja 2007 ensimmäinen joulukuuta, 2017 ensimmäinen joulukuuta alkaen sitä on väliaikaisesti sovellettu siitä huolimatta, että kumppanuuskehitys- ja yhteistyösopimuksessa on sellaisia seikkoja, jotka ovat EUn eh, toimivaltaa ainoastaan niin vasta helmikuussa se toimitettiin parlamentille kuultavaksi. Tässä on kehitysyhteistyö aspekteja ja siksi me otamme siihen kantaan. Afganistanista on muistettava, että se on yksi suurimpia EUn kehitysavun saajia ja syynä ja tästä syystä siihen on paneuduttu meidän valiokunnassamme eri yhteyksissä. Muistatte ehkä, että puhuttiin Brysselin Afganistan konferenssista lokakuussa 2016 ja mietittiin myös tulevaisuutta maahanmuuton osalta tuolloin ja siellä oli hankalia asioita ja puhuttiin sitten tästä täälläkin ja strategista vuoropuhelusta. Nyt annan Frans Engelin vuoropuhelun. Hän pystyy varmasti paljon kertomaan meille tästä asiasta kuin minä. Eli Frank, voisitko kertoa, pitääkö nyt tähän suostua vai ei? Frank. Kiitos Linda. Ei minulla olisi tästä asiasta nyt todellakaan niin hirveän paljon enempää tietoa kuin muilla. Kaikkihan tiedämme, että Afganistan on sellainen maa, johon on pitkään keskitetty avunantoa, mutta kuitenkin tuntuu siltä, että mikään ei etene ja jos asiat johonkin suuntaan etenevät, niin väärään suuntaan. Minä laitoin tänne ehdotukseni ensimmäisen, ensimmäiseen kappaleeseen viittauksia siihen, mikä nyt ei todellakaan toimi. Meillä on täällä 2002-2016 välillä 3,6 miljardia euroa suunnattu. Tämä oli valtava eh, määrä sinänsä, mutta kuitenkin siitä huolimatta köyhyydessä elävien afganalaisten osuus on noussut 38 prosentista 2012 55 prosenttiin 2017. Ihmiset ovat köyhiä ja sen lisäksi siellä eletään todellisessa epävarmuudessa paikallisvaalit ja lainsäädäntövaalit ovat tulossa tai parlamenttivaalit ovat tulossa 25. lokakuuta tänä vuonna ensimmäistä kertaa vuonna 2010 jälkeen Afganistanissa pidetään parlamenttivaalit ja kuitenkin ehkä kolmas osa ihmisistä ei pääse äänestämään, koska siellä on paljon äänestyspaikkoja, kolmas osa näistä paikoista, joita ei voida edes avata, koska siellä Taliban toimii erityisesti maan pohjoisosissa. Ja mm, jos ajatellaan turvallisuustilannetta, niin se on siellä viime kuukausina ollut ihan katastrofaalinen. Meillä on todella hirveä tilanne. Siellä on yli 5000 siviiliuhria ollut, noin 1700, heistä siis menehtyneitä 2000 17-18 vuosina. Tämä on kaikista dramaattisin vaihe viimeisen kymmenen vuoden aikana. Eli lyhyesti sanoen, meillä on tällainen yhteistyösopimus komponen ja kehityksen alalla meidän ja Afganistanin kesken. En mitenkään ymmärrä, miten kehitysvalikunta voisi tällaista kieltäytyä. Olemme kuitenkin harmistuneita siksi, että meitä ei kuultu aikaisemmassa vaiheessa, kun tätä ehdotusta laadittiin, koska meillä olisi ollut ihan mm, tärkeää olla mukana, vähän aikaisemmassa vaiheessa mukana tässä prosessissa. Ja tätä harmittelemme muissakin tapauksissa, mutta meidän pitää nyt kuitenkin tehdä selväksi, että meidän pitää olla Afganistanin rinnalla, meidän pitää toimia afganistalaisten hyväksi, ottaen huomioon, että siellä hallitsevat tahot ja ne, jotka haluavat päästä hallitsemaan, ajattelevat todennäköisesti vain omaa etuaan. Ja tämä on aika hankala. Jos halutaan sieltä jotain kumppaneita löytää siitä maasta, niin mitä kautta tämä sitten onnistuu humanitaarisista syistä. Ei nyt ole paljon valinnan varaa ollut. Ja tietysti olisi tärkeää kyllä mm, suostumuksemme antaa tälle ehdokselle. En muuta voi tässä vaiheessa sanoa. Thank you, Frank, for that. Kiitoksia kovasti, Frank, tästä tiedosta. Ja Norbert on seuraava, joka käyttää puheenvuoron. Uh, <clears throat> thank you very much. Just to... Kiitoksia sen verran Frankille täydennykseksi, että hän, hän mainitsi, että, että olemme eh, tässä vähän eh, jälki, jälkijunassa jos meillä olisi sellainen se instrumentti, joka, josta aamulla oli puhetta, niin yhteistyömme Afetin kanssa olisi läheisempää ja tehokkaampaa kenties. Liika ei päässyt tähän kokoukseen tänään, puhun hänen nimissään, puhun äh, nyt hänen suullaan. Af- Afganistan on yksi painopistealueista, mitä tulee kansainväliseen kehitysapuyhteistyöhön. Äh, Afganistanin äh, tilannetta varjostaa jatkuvat, varusteet jatkuvat selkkaukset ja, ja sodat, mikä, mitkä sitten heikentävät äh, asukkaiden, kansalaisten elintasoa ja, ja uhkaavat terveyttä ihan päivittäin. Ja samoin sitten estää kehityksen haurasta valtiosta vakavammaksi Afganistanissa on selkeä tarve parantaa kansanterveys ja muita julkisia palveluja. Se on myöskin meidän työmme ytimessä. Tässä on tarkoitus kehitysavun kautta saada talous jaloilleen ja vähentää mm, köyhyyttä, niin ikään korruption vastainen taistelu ja tehokkaampi budjettipolitiikka ovat olennaisia seikkoja tässä. Kaiken kaikkiaan tässä on edettävä hyvin varovaisesti, jotta maan hallinto kehittyy ja maa vakautuu. Meillähän ei siellä ole oikeastaan minkäännäköisiä valvontamahdollisuuksia. Ja demokraattista tapaa seurata, mitä, tapahtuu, tapahtuu eh, näiden sopimusten noudattamiseksi eh, Afganistanin kanssa eh, tehtävää yhteistyötä ei pidä nähdä pelkästään maahanmuuton tyrehtämistoimena. Ja lopulta me on varmistettava se, että, että se apu, joka maalle ohjataan, johtaa sukupuolten välisen tasa-arvon parantumiseen, koska naiset kohtavat monia esteitä osallistuakseen turvallisesti ja, ja tuottavasti arkielämään. Jokapäiväinen väkivalta uhkaa heidän yhteiskunnallista osallistumistaan. Meidän on jatkuvasti ja jatkettava naisten suojaamisen painottamista Afganistan yhteistyössämme. Very much. I don't... Kiitoksia kovasti. Muita puheenvuoropyytäjiä ei näe, näy. Olisi kuitenkin kysymys, ehkä komissio voi vastata. Mehän olemme yksi suurimpia tahoja Afganistanille. Ketkä muut auttavat Afganistania? Varmaankin US, mikä on meidän, miten me suhteudumme muihin antajamaihin? Onko EUn ja USA lisäksi muita antajamaita? Ja olen yhtä mieltä siitä, mitä Norbert ja Frank sanoivat. Kyse on maasta, jossa täytyy kyllä auttaa, mutta se on vaikea. Poliittinen tilanne on hyvin hankala. Ja komissiolle ja ulkosuhdehallinnolle myös kysymys, minkälaisia rauhan näkymiä – ja neuvotteluiden, minkälaisia näky, näkymiä neuvottelu, neuvotteluissa on, koska välillähän otetaan yksi askel eteen, toinen taakse. Eli miltä tilanne nyt näyttää? Devkosta Steven, Stefan Lok ja ulkosuhdehallinnosta Thomas Nokia Alina Paput. Vaikea lukea tässä kollegan äh, harakan varpeita. Kumpi haluaa vastata ensin? So you are from... Eli hallinnosta Alina Kapuc. Thank you very much for the floor, Mrs. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Me haluaisimme ulkosuhdehallinnon ja komission nimissä kiittää tästä myönteisestä kannastanne tässä kolmismenettelyssä. Ja kuten tiedätte, kyseessä on kumppanuus- ja kehitysyhteistyösopimus. Tämä on ensimmäinen sitova sopimus EUn ja Afganistanin välillä. Tämä on kulmakivi myös sille, että EU ja Afganistanin suhteet voitai, niitä voitaisiin tiivistää ja myös EUn Afganistanin strategia voitaisiin toteuttaa. haluaisin korostaa sitä, että Euroopan unioni aikoo pitää yllä pitkäaikaisen sitoumuksensa Afganistanin ja sen kansan suuntaan ja tätä vielä vahvistetaan ja me olemme luotettava kumppani Afganistanille. Rauhallinen ja hyvinvoiva Afganistan on koko alueelle myös tärkeä ja tätä varten 2017 lopulla hyväksyttiin EUn Afganistan-strategia ja tällä hetkellä me panemme sitä täytäntöön. Ja siksi tämä yhteistyösopimus CAPD korostaa kovasti strategian täytäntöönpanoa. Ja me aloitimme myös tämän yhteistyösopimuksen alustavan täytäntöönpannon väliaikaisella tavalla. Ja tänä vuonna jo meillä oli kaksi tapaamista, joiden aikana puhuttiin tärkeistä asioista, kuten ihmisoikeuksista ja naisten voimannuttamisesta, sukupuolten välistä tasapainosta ja yhteistyöstä, kaupasta ja alueesta yhteistyöstä. Ja me odotamme sitä vaihetta, jolloin kaikki EU-maat ratifioivat tämän sopimuksen ja voidaan paneutua kaikkiin sen osa-alueisiin. Haluaisin myös korostaa sitä, että me voimme yhtyä siihen, mitä täällä on sanottu. Valitettavasti Afganistanilla on vielä suuria turvallisuusalan haasteita myös talouden ja politiikan alalla. Nyt ovat vaalit tulossa mutta meidän kannaltamme sanoisin, että aiomme jatkossakin tehdä kaiken voitavamme, jotta rauhan prosessi oli Afganist, olisi afganistalaisen johtama ja heidän eh, käsissään. Tämä ollaan tehty monta kertaa selväksi. Tähän todella pyrimme ja me olemme tehneet selväksi, että haluamme olla todellisen rauhanprosessin rinnalla ja ryhtyä konkreettisiin toimiin. On tulossa Geneven ministerikonferenssi marraskuun lopulla Afganistania koskien ja tämä on Brysselin konferenssista seuraava. Sehän pidettiin 2016 ja aiomme siellä tarkastella edistystä Brysselin konferenssin jälkeen. Siitä on kaksi vuotta. Ja aiomme myös saada aikaiseksi alueellisen konsensuksen koskien rauhaa ja aloista vakautta. Me emme työstää tätä asiaa jatkossakin ja kerromme teille siitä. Kiitoksia. Haluaa komissio sanoa jotakin? Yes, thank you very much, Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Neljä pikaista huomiota meiltä, jos sopii. On todettu, että köyhyys on noussut järkyttävällä tavalla Afganistanissa ja on tärkeää tehdä ero sen välillä, mitä me näemme. Eli yhtäältä me näemme edistystä monien sosiaalisten indikaattoreiden osalta, esimerkiksi nuorten kirjoitus- ja lukutaidon osalta tai turvallisen veden ja terveydenhuollon saatavuus on parantunut, lapsikuolevuus on vähentynyt, mutta työttömyys, köyhyys ja elintarviketurvattomuus, ne ovat taas lisääntyneet, ne varjostavat näitä huomioita. Meidän täytyy muistaa myös, että kotipaikoiltaan muuttamaan joutuneiden ihmisten määrä on nousussa ja makrotalouden notkahdus on sekin totta. Tällä hetkellä johdonmukaisesti on nähtävissä, että naisten osallistuminen julkiseen elämään – on estetty. Se on olematonta. Tähän täytyy kiinnittää huomiota myös kehitysyhteistyössä. Ja ikään kuin alaviitteenä toteaisin, että eh, jos se, että me tiedämme köyhyyden lisääntymisestä, johtuu kehitysyhteistyöstämme, afganistanilaisten elinolotutkimus vuonna 2017 tehtiin meidän toimestamme. Sitten meidän tukemme ja kansallisten politi- politiikkojen yhdenmukaistaminen. Siis vuonna 2016 Afganistanissa otettiin käyttöön tällainen rauhan puitteisto ja siihen liittyy useita kansallisia kehityssuunnitelmia. Ja me arvioimme omaa MIP-ohjelmaamme Teimme tällaisen väliarvion, jotta saatoimme tuoda sitä samoille linjoille hallituksen kehitysohjelmien kanssa. Ja kun ajatellaan naisten osaa ja asemaa, niin tällä hetkellä meillä on useitakin erilaisia lähestymistapoja tähän kysymykseen. Toisaalta sovelletaan YK turvallisuusneuvoston päätelmiä ja myös Afganistanin omia kansallisia painopistesuunnitelmia – joiden avulla halutaan voimaanottaa naisia. Ja me arvioimme tietenkin tätä tilannetta ja meillä on myös koko joukko pienempiä hankkeita ja ohjelmia, joiden tarkoitus on voimaanottaa naisia, auttaa heitä osallistumaan julkiseen elämään, poliittiseen elämään, kansalaistoimintaan, yhteiskuntaan ja niin edespäin. valtion rakennussopimusta on sitäkin hyvin toteutettu. En nyt mene yksityiskohtiin, mutta tämä kulkee käsi kädessä muiden teknisen tuen uudistusten kanssa. Ne liittyvät julkisen rahoituksen hallinnointiin ja tämä liittyy myös läheisesti työhömme, työhömme jota teemme voidaksemme varmist, va, vahvistaa poliisi laitosta ja oikeuslaitosta ja me torjua korruptiota ja rikollisuutta. Sitten teidän kysymyksenne, kysymykseenne puheenjohtaja jäsenvaltiot ja EU yhdessä ovat suurin avunantaja. Tämä perustuu Brysselin konferenssin lupauksiin vuonna 2017. Jos otetaan mukaan myös, jos otetaan Euroopan unionin budjetista tulevat kontribuutiot, niin silloin me olemme tuossa puolivälin keskipaikkeilla – Suurimmat avunantajat ovat Saksa, USA ja UK. Valitettavasti en nyt voi tarkistaa näitä lukuja, mutta tämä antaa teille jonkinlaisen käsityksen tilanteesta. Mitä rauhan näkymiin tulee, niin toki täytyy olla jo ammatin viran puolesta optimisteja. Kyllähän me toivomme suurta läpimurtoa. Toivotaan, että Geneven Afganistan konferenssissa – tällainen läpi, läpimurto vahvistetaan. Ulkosuhdeasioiden kollegani on sinne menossa. Mutta tässä on kyse poliittisesta prosessista niin, että löydettäisiin jonkinlainen rauha, mutta kyse on myös sosiaalisesta prosessista, jotta voidaan saada aikaan kestävää rauhaa. Kiitos. Yes, thank you, thank you very much. Judy Sargentini. Kiitoksia. Sargentini, haluatko käyttää puheenvuoron? Meillä on täällä Karissa Semin vierellä ryhmä Puolasta. Siellä salin takaosassa. Tervetuloa valiokuntakokoukseen. Mukava, että tulitte. Huomenna meillä taitaa olla lyhyt mennäkin jopa. Jyris, ole hyvä. Kiitos. Äh, pahoittelen, että saavuin myöhässä. Ja pahoittelen, että, jos tulen esittäneeksi kysymyksen, johon on jo vastattu. Eli keskeytät minut sitten heti. Äh, me, äh, esimerkiksi huomenna kansallisvapauksien vapauksien valiokunnassa mm, pidämme Afganistan tilaisuuden kahden vuoden jälkeen sen suunnitelman, jolla oli palaut, mahdollisuus palauttaa pakolaiset voimantulon jälkeen. Eli nyt sitten vedämme vähän yhteen siitä. No, muistaakseni, että aikoinaan oli epäselvyyttä siitä, miten EU osallistuisi lento, lento, lentokentän kentän uudistamiseen ja laajennukseen laajennustöihin. Tuohon aikaan Kabulin kenttä oli liian pieni ottamaan palautuslentoja vastaan riittävän, riittävän tehokkaasti. Että se oli hyvä kysymys kysyä tässä yhteydessä miettiä sitä, että onko tämä hanke eristynyt mitenkään ja miten palautukset ylipäätänsä sujuvat. Äh, ja ymmärtääkseni sitten osa näistä paluumuuttajista on, on vasten tahtoa äh, matkalla äh, Pakistanista ja kuitenkin Euroopan unionin rahoilla osittain. Ja haluaisin tietää, miten näiden pakolaisten yhteiskuntaan sijoittaminen etenee sekä unionin että naapurimaiden palautusohjelmien puitteissa. Kaikkihan me tiedämme, että Afganistanin turvallisuustilanne ei tässä ainakaan ole parantunut, pikemminkin päinvastoin. Haluaisin saada selville, mitä se sitten vaikuttaa näiden palautettujen asemaan ja tilaan. Specifically, so I'm gonna... No, ehkäpä komissio voi vastata. Siis kiistahan oli siitäkin aikanaan, että mihin raha ylipäänsä meni, mitä rahalle yksityiskohtaisesti on tapahtunut – Baldi, lentokenttä on yksi näistä. Of course I can't, uh, Madam Puheenjohtaja, en tietysti vielä voi ennakoida keskustelua, joka käydään huomenna. Ei minulla ole tähän myöskään nyt oikeutusta, mutta ihan lyhyesti sanoen sanoisin, että meidän kehitysyhteistyö tukemme on periaatteessa suunnattu palaaville henkilöille Afganistanissa ja sisäisesti siirtymään joutuneille ja heidän pitkäaikaista integraatiotaan varten. Eli tämä liittyy tähän paluuseen Afganistaniin ja tähän liittyy sitten tiettyjä seikkoja. Iranissa siellä tarkastellaan siellä olevia afganistanilaisia, mutta kyseessä ei ole niinkään heidän kotouttamisensa sinne. Jos tarkastellaan sitten tätä pakettia 210 000 miljardia 2016 mm, alkaen luvattu, niin siinä olisi kolme eri vaihetta. Ensinnäkin tämä tuki, joka on joskus humanitaarista heti paluun jälkeen, kun ihmiset tulevat sieltä, mistä tulevatkin Afganistaniin, on tiettyjä toimia, jotka koskevat kotouttamista esimerkiksi ammattikoulutuksen kautta tai mukaan tulotaloudelliseen toimintaan ja sitten työskennellään myös vastaanottavien yhteisöjen kanssa näiden paluumuuttajien hyväksi. Tämä kaikki on kaikkien maahan palaavien käytössä, mutta kuten sanoitte, suurin osa ihmisistä, jotka hyötyvät näistä toimista, tulevat Afganistanista ja Iranista. Mielestäni kyse ei ole siitä, että helpotettaisiin paluuta Pakistanista, vaan että ihmisiä autettaisiin siinä vaiheessa, kun Afganistaniin palataan. Ja sitten haluaisin korostaa myös sitä, että katamme myös Iranin ja siellä olevat eh, kiertoliike muuttovirrat. En ole tietoinen siitä, että tuettaisiin Kabulin lentokentän fyysistä suurentamista tai rakentamista. Se, mitä hallitus on siellä pannut pystyyn, oli tietynlainen alue, joka, josta autetaan palaavia maahanmuuttajia. Eli siellä tehdään tällaisia hallinnollisia toimia, mutta en ole mistään fyysisistä infrastruktuurihankkeista tietoinen. Vastasiko tämä kysymykseesi? No jotenkin ei, koska kuulin yleisluontoista puhetta integraatiosta, kotouttamisesta ja palauttamisesta. En tietenkään halua kuulla, kuka on vastuussa kotouttamisesta sinänsä, mutta miten se onnistuu, kun kotoutetaan ihmisiä yhteiskuntaan, joka muuttuu vain vähemmän turvalliseksi kaiken aikaa, niin onhan sekin haaste. Ehkä Libeessä tästä asiasta keskustellaan vielä enemmän. Kaksi ja puoli vuotta sittenhan me kävimme keskustelua, joka lähti DGin rahoituksesta – ja tuolloin keskusteltiin ihmisten ähm, poistamisesta, maasta poistamisesta. En nyt ihan muista, että mikä osuus rahoituksesta silloin poistettiin. I find it an interesting... Minusta tämä kuitenkin hyvin kuvaa sitä ongelmaa, mikä parlamentilla on, sillä huomennahan ei puhuta kotouttamista kehitysyhteistyöavun avulla, kun ihmiset palaavat Afganistaniin. Huomenna varmaan puhutaan siitä, voidaanko ihmisiä palauttaa EUsta Afganistanista. Tätä en täällä esitä, mutta jonkun pitää kuitenkin seurata sitä, miten rahaa käytetään näiden palanneiden hyväksi. Onko siitä hyötyä? Voivat aloittaa uuden elämän tämän avulla Tulivatpa ihmiset siis Pakistanista tai EUsta. Tällä hetkellä tähän ei ole selvää vastausta, mutta tähän käytetään rahaa. Ja mistä tuntuu, että on aika vaikea uudelleen kotouttaa ihmiset sellaiseen yhteiskuntaan, missä he eivät halua olla, koska he eivät alun perin halunneet sinne palata ja sellaiseen yhteiskuntaan, joka on köyhä ja köyhtymässä. Maybe what we have to do, Judith. Niin, ehkä juuri sinun täytyy esittää kysymys, erillinen kysymys valiokunnassa ja komissio voi sitten vastata. Onko teillä muu, mitään muuta tällä haavaa? No ei. Jos sallitte, niin voisin sanoa, että tämä on aika erityinen kysymys, joka liittyy monimutkaiseen ongelmaan ja haluaisimme valmistautua vastaamaan perusteellisesti. Selvä. Esitämme kysymyksen. Olette oikeassa. Täytyy tietää, mihin raha menee, minkälaisiin hankkeisiin. Ehkä voisimme saada myös palautetta niiltä, jotka vetävät näitä hankkeita, mihin raha menee ja niin edespäin. No niin. Sitten Frank, onko lisättävää? No, not really. The only thing that I... Itse asiassa ei ole. Minä haluaisin lisätä vaan, että kaikki se, mitä me investoimme ja kaikki, mitä muut investoivat ja kaikki se, mitä lupaamme, kunhan nämä lupaukset sitten täytetään, niin kaikki tämä edesauttaa maan vakauttamista sillä kaikki se, mitä 2011 alkaen on kuitenkin nähty, niin on menty juuri päinvastaiseen suuntaan. Olipa vaalit tai uusi hallinto ja olipa siellä joukot paikalla tai poistuvat sieltä, niin kuitenkin loppujen lopuksi on käynyt niin, että Afganistanin sisäpuolella tilanne on ollut todella epävakaa ja hyvin ailahteleva, eikä sitä ole saatu minkään valtion valvontaa, jos tämä jatkuu nyt tällä tavalla jossain vaiheessa pitää kyllä kysyä, onko mitään järkeä tätä tukea sinne lisää syytä, koska jos tämä tarkoittaa sitä, että sinne menee valtava määrä euroja, miljardeja euroja, niin kyllä varmasti jossain vaiheessa oli hyvä nähdä jonkinlaista lopputulosta siitä. Ja jos tilastollisesti voidaan havaita, että köyhien määrä ja erittäin köyhien määrä ja epävarmuudessa asuvien määrä lisääntyy sen sijaan, että se vähenisi, niin siellä on kyllä asiat aika lailla eh, huonossa jamassa ja meidän pitää tähän paneutua, meidän pitää ajatella, että EU ei tätä kovinkaan paljon mieti. Tarvitaan turvallisuutta niin, että saadaan alue taas kontrolliin. Kaikki se, mitä teemme nyt, ei Afganistanilla oikeastaan merkitse mitään, koska me emme oikeastaan tätä apua heille saa perille, niin kuin tilastot osoittavat. Toivottavasti lähivuosien tilastot ovat paremmat sitten, mutta on kovin optimistinen siitä. Niin, EUhan <clears throat> e EU tahan USA kritisoi aika paljon puolustusvarainkäytöstä, mutta kun puhutaan pehmeästä äh, vallankäytöstä, niin äh, silloin kyllä ihan myönnetään se, että olemme suurin avunantajakin. No niin, hyvät kollegat, näin saimme kohdat 19 ja 20 käsiteltyä 17. lokakuuta kello 12 on takaraja tarkistuksille ja 27. marraskuuta, ei 7. marraskuuta äänestetään. Kohta 21 käsitellään yhdessä naisten oikeuksien valiokunnan kanssa. Se alkaa vasta kello 16. Tässä ei ole paljonkaan tehtävissä. Kyse on EUn ja YKn aloitteesta lopettaa tyttöihin kohdistuva väkivalta – ja tässä lähestytään myös torstain kansainvälistä teemapäivää, tyttöjen ja lasten oikeuksia koskevaa teemapäivää. Tuona päivänä on kaikenlaista toimintaa ja kokous kello 16. Grazie.